kuusi esitystä. Keskustelu on päättynyt ja nyt siirrymme äänestämään. Ensin Bangladeshin ihmisoikeuksia tulevia vaaleja koskeva päätösasmaesitys. Meillä on viideltä ryhmältä yhteinen esitys. Eli kohta kahdeksan alkuperäistä nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän alkuperäistekstistä samoin nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatosan kappale I Tähän liittyy suullinen tarkistus Tannakilta, mutta hän nyt ei ole paikalla. Eli emme ota nyt tätä suullista tarkistusta siis mukaan, eli alkuperäinen teksti äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätösalmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Katarin tilanne, siirtotyöläisten tilanne. Meillä on neljältä ryhmältä yhteinen päätöslausumaesitys. Kohta kahdeksan alkuperäistekstistä. Äänet puolesta. Vastaan. Tämä nyt ei tullut ihan selväksi, eli äänestämme tästä nyt sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Johdatus on kappale B alkuperäistekstistä. Äänestetään samatien sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatus on kappale E Äänestämme heti sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslausumaesitys näin muutettuna kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja lopuksi vielä Bolivian oikeudenmukainen oikeudenkäyttö ja erityisesti Elio Toajon ja Mario Taricin tapaukset. Meillä on yhteinen päätöslausumaesitys neljältä poliittiselta ryhmältä. Ensin tarkistus neljä, hänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastus, tarkistus viisi puolesta vastaan hylätty. Sitten meillä on vielä suullinen tarkistus De Kaiserilta. Ja, äh, An amendment oral. Which one? Ah. Sorry, sorry, sorry. Oui. Niin, suokaa anteeksi. Eli kohta neljä, eli siitä poistettaisiin samat ja ryhtyä konkreettisiin toimiin. Eli ulkosuhdehallinnon pitää itse ryhtyä konkreettisiin toimiin. Vastustaako joku tätä? Okei, okay, das Niin, tässä tuli jo riittävästi vasta-ääniä Eli nyt äänestämme sitten alkuperäistekstistä kohdassa neljä. Äänestämme siitä vielä erikseen. Eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johtosakappaleen A jälkeen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatusosakappaleen G jälkeen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koko päätösosma-esitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvät kollegat, Tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alkuun. Ja jos teillä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin toimitamme nämä päätösasemat eri tahoille ja toivotan kaikille hyvää kotimatkaa. Odin, teillä on vielä työjärjestyspuheenvuoro.